So. Ich darf unsere... Niin, avaan tämän päivän kokouksen. Aloitimme 10 minuuttia myöhemmin, koska koordinaattoreiden kokouksen ja julkisen kokouksemme välissä tuo verkkolähetysjärjestelmä piti asentaa. Pyydän ymmärrystä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Ja avaamme kokouksen. Meillähän on hyvin lyhyt esityslista suhteessa, onko jotakin pyyntöjä liittyen esityslistaan. Olkaa hyvä kollega, eikö? Selvä, hyvä. Sitten aloitetaan puheenjohtajan ilmoituksilla. Lyhyesti sanoisin, mitä päätettiin koordinaattoreiden kokouksessa. Päätimme, no koska eilen neuvottelut kompromisseista onnistuivat pitkälti menestyksekkäästi, että pitäydymme aikataulussa äänestyksen suhteen, eli ensi keskiviikkoon äänestys. Mutta jos tiistaina, no silloin on viimeinen tekninen kokous, silloin tulee jotain suuria ongelmia, niin katsotaan sitten tilannetta mahdollisesti uudestaan. Ja sitten ensi viikolla päätetään, että milloin äänestämme. Mutta mandaattimme päättyy 8. joulukuuta. Siihen asti pitää, tai siihen mennessä pitää jättää loppullinen mietintö ja sitten loppuäänestys ryhmisuositusten kanssa tulisi joulukuun täysistuntoon. Näin on suunniteltu, joten meillä on hieman pelivaraa vielä ensimmäinen asia. Eli äänestys ensi viikolla. Sihteeristö sanoi kyllä, että kompromissit ja äänestysluettelot voitaisiin saada vielä tällä viikolla lähetettyä kaikille, joten tässä nyt on aika paljon tietysti tarkistuksia ja henkilökohtaisia toiveita, joita on, pyritään ottaa huomioon, niin keskiviikko iltapäivä mennessä tätä voidaan pohtia vielä ryhmien sisällä. Se oli ensimmäinen asia. Toinen asia, päätimme järjestää marraskuun kolmella viikolla vielä kuulemiseen ja koordinaattorinen kokouksen viimeistä kertaa tämä kuuleminen. No siellä kuullaan kahta tapausta, joita ryhmät ehdottivat julkisesti. Laundromaat-tapaus siis ensinnäkin Azerbaijan ja sitten Slovenian tapaus. Siellä Slovenian parlamentti yksimielisesti päätti aloittaa tutkinnan rahanpesusta. Sitten on muitakin tapauksia, mutta ne eivät tule kuulemiseen. Eilen ilmoitettiin, että tuli sit tutkintaintisia Portugalin hallituksen jäseniä vastaan. Tämä liittyy Panama-papereihin. No, tämän journalistiverkon työ meitä tukee kovasti. Varmasti tulee lisää tapauksia vielä, mutta emme pääse kuitenkaan näihin alkuperäisiin asiakirjoihin ehkäpä, joten siinäpä suositukset, eh, jotka täysistunnon lopussa esitellään tästä, näistä jatkotoimista. Tämä tulee kuitenkin ryhmien käsiin päätettäväksi. Eli marraskuun kolmannen viikolla asti on aikaa ryhmissä keskustelmallisista jatkotoimista. sitä neuvotellaan, mitä työn lainsäädäntöön. No, tämä on pääasiassa liivevaliokunnan ja ekovaliokunnan käsissä. Sitten mitä tulee toimielinten väliseen sopimukseen, no se on ryhmien käsissä. Ja sitten muutopäätelmät sille, tulisiko jatkossa esim valiokuntia tai mitä komiteassa tutkivaliokunnilla olisi. No, tämä on myös koko parlamentin päätettävissä käsissä. Nämä päätelmät sitten nyt valmistetaan ryhmissä. Viimeinen aseni tänään on viimeinen kokous, jossa varapuheenjohtaja Fabio De Masi on täällä ylhäällä. Haluaisin kiittää häntä kovasti aktiivisesta osallistumisesta. Emme aina olleet sisältä samaa mieltä, mutta hän on tehnyt rakentavaa yhteistyötä. Toivotan hänelle kaikkia hyvää, lykkyä tykö uudessa valtimentaisessa tehtävässä Saksan liittopäivän jäsenenä. Olka, onneksi olkoon. So, wir kommen da- niin, sitten esityslistalla eteenpäin käsittelemme tarkistuksia näissä molemmissa mietinnöissä. Ensinnäkin annan puheenvuoron Jeppe Kofodille, olkaa hyvä. Thank you so much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijöiden puolesta pyydän eh, anteeksi Petrin puolesta, hän ei päässyt paikalle. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia monista tarkistuksista. 450 tarkistusta meidän mietintömme Olemme tarkastelleet niitä kaikkia huolella ja monia hyviä tarkistuksia on. Ne ovat auttaneet meitä työssämme esittelijöinä. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä jokaisesta ryhmästä heidän aktiivisesta osallistumisesta kun on laadittu kompromisseja. Meillä oli useita esittelijäkokouskierroksia viimeinen eilen, yli kolme tuntia tai kolmisen tuntia. Ja itse asiassa pystyimme viemään poliittisen työmme loppuun, joten nyt meillä on sitten kompromissitarkistukset kaikista poliittisista kysymyksistä mietinnössämme ja olemme kovasti tyytyväisiä yhteistyöhön poliittisten ryhmien kanssa asiassa. En mene nyt yksityiskohtiin sen kummemmin, mutta haluan sanoa, että meille on selvää, myös minulle esittelijänä, että tämä työ on hyvin tärkeää, kun toimitaan rahanpesua, kiertoa, veron vilpeä vastaan, niin olemme keskustelleet tänäänkin, tämänkin kokouksen alussa, että uusia tapauksia tulee esiin ihan koko ajan. Ja tämän takia, vaikkakin olemme tehneet upeaa työtä tässä valiokunnassa kuulemisten kautta, työmatkojen kautta. Työmme silti jatkuu. Minusta on kiistatonta, että seuraus, seuranta on tässä tärkeää. Pitää pitää yllä julkista painetta, parlamentin harjoittamaa painetta, rahanpesua, verokiertoa ja niin edelleen vastaan. Siis tästäkin tullaan vielä keskustelemaan, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, siis äh, keskustelu vielä loppuun joulukuun täysistunnossa, mutta tämä puoli asiassa on hyvin tärkeä. Näen myös työmme arvon, koska me voimme todeta, että komissio ja muutkin reagoivat siihen, mitä me teemme, ja meidän täytyy jatkaa tätä kamppailua. En halua enempää puhua, mutta tulen kuulemaan herkällä korvalla kollegojani ja panen merkille heidän, kirjan ylös heidän kommenttinsa ja sitten odotetaan jatko yhteistyötä joko tässä valiokunnassa, mutta toivottavasti myös jossakin uudessa rakenteessa jatkossa. Kiitoksia vielä kovasti. Dank, Jeppe. Kiitos Jeppe sitten. Toinen teille ei ole tänään paikalla, taitaa olla sisässä poliittisissa kysymyksissä aktiivinen ja liikkeellä sitten Tsekin tasavallassa. Sitä ei voida muuttaa. No, vielä kysymys ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin me, kun tehtiin kompromisseja, olemme kaikki suositukset kattaneet kaikki kaikkia ehdotuksia varten on no, kompromissi, eikö näin, joten äänestyksen lopussa, kun kompromissista äänestetään, niin siinä on suhteellisen siedettävän, tai siis kattava äänestyslista, jota voidaan esittää kuitenkin 600, noin 700 tarkistusta yhteensä siis yli 1400 tarkistusta. Voitko kommentoida kompromissien tilaa vielä esittelijänä? Pyydän, ole hyvä. Yeah, it, it, I mean, compromises we went... Kyllä, kompromisseissa me kävimme kaikki kappaleet läpi. Meillä on tärkeistä sellaista kompromisseja. Luonnollisesti välillä me pitäydymme alkuperäisessä tekstissä, mutta vasta sen jälkeen, kun olemme saaneet yksimielisyyden varjoesittelyiden kesken aikaan. Tätä on tärkeää korostaa. Meillä on siis poliittisesti käyty kaikki kappaleet läpi, ja olemme myöskin kaikki tarkistukset, joita on esitetty, ottaneet huomioon tietenkin. Ja haluaisin tässä korostaa jotakin. Meillä on hyvin tärkeää, että kun tutkintavaliokunnassa tehdään mietintö, kyseessä ei ole perinteinen oma-aloitemietinnä. Kyseessä on erityisluontoinen mietintö ja me olemme tehneet kaikkemme, jotta enemmistö olisi tämän tekstin takana. Mitä tulee niihin löydöksiin, joita täällä valiokunnassa on tehty, on myöskin hyvin tärkeää, että riittävällä tavalla äh, nämä löydöt on dokumentoitu, niiden tausta on selvä ja suosituksissa, puheenjohtaja, kuten sanoin, me kävimme kaikki nämä asiat läpi. Voisin mennä yksityiskohtiin, mutta uskoakseni kokouksissa tulisi liian pitkä, jos kävisimme kaikki yksityiskohdat nyt läpi. Uskoakseni löysimme hyvän kompromissin tärkeimpiin asioihin, jotka ovat näissä suosituksissa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Sitten varjostelijat päästetään vauhtiin. Niedermayer ensimmäisen EPP. Much chair and uh, let me... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää esittelijöitä, mutta myös sihteeristöllä teki valtavasti työtä ja poliittisten ryhmien tiimit otetaan yleiseltä tasolta. Teksti on nyt tärkeässä osassa parlamentityössä, se on tärkeää taloudelle ja tälle verotilanteelle. Tämä on tärkeää yhteiskunnalle koska nykytilanne vertusalueella luo vaikutelman siitä, että on epäreilu tilanne. Ja tämä myös, tässä myös globaali ulottuu voimakkaasti, sillä Euroopalla on rooli siinä, että parannetaan tilannetta kaikkialla maailmassa. Ja me parlamentin pitäisi olla ylpeitä tehdystä työstä tällä osalla viimeiset pari-kolme vuotta. Panama-paperit minusta erovat hieman LuxLeaksista. Ne ovat hyvin tärkeät, tärkeät mutta on eroja ne kattavat hyvin pitkän ajanjakson, jona oli mittavia lainsäädäntömuutoksia kaikkialla maailmassa. Ne kattavat paljon laiman alan tekniikat, joista ne ovat hyvin toisenlaiset, ja tässä on paljon vähempi rooli muilla kuin eurooppalaisilla valtioilla. Osa niistä vaikuttaa ikään kuin edistämässä näitä käytänteitä, joita pidämme vääränlaisina ja joskus rahaa on siirretty firmoille, kuten niille jo... No, kuulimme Parman tapauksista jossa on toimittu niin, että valtiot ovat sallineet sitä, että korruptoituneet virkamiehet ovat toimineet siten, että ei voida seurata näitä rahoituslähteitä, jotka virtaavat pois taloudesta, joten tämä ei ole meille helppoa Euroopassa saadaan kansainvälät päätelmät jotka johtavat erotuksiin, joista mutta kuitenkin valiokunta on minusta työssään saanut paljon tietoa katettua ja oppinut paljon näistä ongelmista ja meidän pitäisi pystyä hyötymään sitä ei vain me parlamentin vaan tämän pitäisi hyödyntää yhteiskuntaamme myös sitten, miten menettelemme. Kuten kaikki tiedämme, aikataulu, kuten varmasti sanotaan, hyvin kunnianhimoinen, mutta olemme nyt oikealla polulla. Mielestämme tavoite on yhteinen, ainakin mitä minä hän tietää. Vasten kokossa, haluamme hyvän mietinnön, mietintö, joka voi innoittaa ihmisiä ja joka ansaitsee vahvaa tukea. Kuten esittelijä sanoi, meillä oli poliittinen sopu, mutta sanamuodossa kompromisseissa – ovat edelleen avoimia, mutta ymmärtääkseni se, mikä on äärimmäisen rohkaisevaa, on se, että kokouksen aikana, no vaikuttaa siltä, että olimme samaa mieltä, meillä samoja kantoja, haasteena on vain saada läpi tämä lähestulkoon kokonaisyhteisymmärrys, jotta sanamuodot saavat vahvaa tukea. No kaikki parlamentissa on kompromisseja, mutta se pitäisi olla hyvää kompromissia, kompromissi, joka perustuu faktoihin, kompromissi, joka tarjoaa tehokkaita tota- toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Korostaisin muutama asia, jotka ovat minusta melko tärkeitä. Ensinnäkin minusta tuntuu vasta siltä, että pitäisi erotella laittomien teiden ja niiden käytön välillä, jotka ovat, no, otettavasti joskus laillisia, mutta eivät kivoja, koska nämä kaksi eroavat ja ne asetsevat täysin eri vaan, Eli laittomien osalta pitää varmistaa parempi lainsäädäntö. täytäntöpano, jos on nämä ei niin kivat asiat, niin pitää katsoa, josko lainsäädännön, lainsäädäntö suunniteltu hyvällä tavalla ja pitää katsoa, että mitä voi parantaa. Sitten en puolla sitä, että priorisoida sitä, että luotaisiin uutta lainsäädäntöä uusia, uutta sääntelyä ja uusia toimielimiä, mutta pitäisi katsoa myös, mitä meillä on ja varmistaa, että nämä asiat toimivat äh, suunnitelmien mukaan, mutta samalla ei pitäisi epäillä sanoa, että on nyt reikiä joita pitäisi tukkia. Sitten korostaisin tätä tapaa vielä siten, että tämä Code of Conduct-ryhmä ei ole suoritunut tavoitteiden mukaisesti. Ja meidän pitäisi nyt pyytää varannusta siinä. Ja lisäksi meidän pitää varmistaa, että puutumme ongelmien syihin, eikä vain näihin oireisiin. Mutta loppuun sanoisin vielä, että alkuperäinen mietintö on erittäin hyvä pohja työllemme. Ja meidän pitäisi vain varmistaa, että parannamme se entisestään, jotta saada sellainen mietintö, joka, jonka ansaitsemme ja joka saa laajaa tukea parlamentin jäsenten joukossa. Täytyy sanoa, että esittelijät, sihteeristö ja ryhmän asiantuntijat tekivät kaikki parastansa varmasti. Ja täytyy sanoa, että olen sitoutunut ja koko ryhmäni on sitoutunut siihen, että saadaan menestyksikäs mietintö ja jos mahdollista, että äänestämme sitten valiokunnassa täysistunnossa aikataulun mukaan. Kiitos. Ja, vielen dank, Herr Kiitos, kollega Niedermayer. Yksi asia, jota vielä tuen, en kommentoida kuitenkaan kaikkia, nimittäin kysymys siitä, että erotellaan sen välillä, mikä liittyy näihin verokysymyksiin ja ve- tai veropetokseen ja verovälttelyyn tässä luonnoksessa tuo erottelu aina ollut ja toivon, että kompromissa tuo erottelu saadaan. Eli vero kierto on laitonta, mutta verovälttely saattaa toimia laillis, saattaa olla laillista, mutta sitä pitäisi muuttaa, kuten Ludek sanoi, ja pitää parantaa asioita. Selvä. Seuraavaksi sosiaalidemokraatit. Äh, katsotaanpas listata. Evelin Regner, ole hyvä. Dankeschön. Kiitos. Kiitos esittelijöille, jotka tekivät loistavaa työtä, mutta myös tiimille ja kaikille varustelijoille, jotka ovat tässä mukana. Kolme asiaa. Haluaisin mainita, no tietysti tässä on monia asioita, mutta kuitenkin kolme asiaa, jotka olemme oppineet panavaliokunnassa ensinnäkin. Ei tarvitse mennä pois EUsta, jotta kohdataan näitä kyseenalaisia offshore- ja postilaatikkorakenteita, rahanpesua ja aggressiivista verosuunnittelua ja muita tarinoita. Toiseksi ilman yksityisten pankkien apua ja myös tästä tarvitaan asianajoja. Ilman sitä tämä pääomavirta ei olisi mahdollista. Ja kolmanneksi pitää pohtia EU-lainsäädäntöä ja sitä terävöittää ja kiireellisesti, mutta lisäksi pitää myös panna täytäntöön kunnolla olemassa olevat säännöt, ja sitä pitää valvoa paljon tiukemmin. Ja sitten tarkistukset, sosiaalidemokraatit ovat jättäneet useita, 127, 172, jotta paranneltaisiin tuota tekstiä vielä, ja sitten vielä nuo painopisteet, niihin halusimme palata. Postilaatikkofirmat, No, siinä on kaikenlaisia rakenteita olemassa, siinä on paljon tehtävää ja näin ollen tämä on myös tehtävä, koska no eko on tietysti aina, sitä pyritään toimimaan, mutta sitten yrityslainsäädännössä pitää toimia. Myös nämä komponentit pitää ottaa mukaan, eikä aina vain puhua tai siitä sitä johonkin muuhun nurkkaan. Sitten digitaaliset kysymykset pitää nyt saada myös verokysymyksiin mukaan, jotteivät internetfirmat voi tätä enää vältellä. Tämä on valtava ongelma nyt jo, tulee olemaan jatkossa vieläkin enemmän, ja se vaikuttaa myös Panaman valiokunnan työhön, joten tämä tuli hyvin selväksi. Ja sitten lopuksi tämä musta lista näistä veroparatiisista, no sen tarvitaan selvät kriteerit ja sanktiot. Tämä ei saa päteä vain kolmansiin maihin, vaan sen pitää päteä myös omiin veroparatiiseihin, joita löytyy EUsta. Olemme aina niin suurpiirteisiä kuin kyse kolmasista maista ja niitä osoitamme kyllä sormella, mutta täällä on ihan omalla kotipihallammekin on paljon tehtävää. Ja tiedän, että on hankalaa, mutta kuitenkin näin pitäisi tehdä, jotta olemme uskottavia lopuksi. jotta saada nyt verotuksesta oikeudenmukaisuutta, siinä pitää esittyä, sen takia viittaan tai vetoan komission puheenjohtaja Junckeriin, jotta tätä asiaa vetäisetään myös neuvoston kanssa yhteistyössä. Kollegat, jotka ovat konservatiivisempia, heille haluaisin myös sanoa sen. Tiedätte, että nämä tuhat miljardia euroa verotuloja, jotka puuttuvat tältä EUsta, no tässä pitäisi olla motivaationa se, että tässä ottaa selvä kanta, kun on kyse tästä lopputuotteestamme ja mietinnöstämme tutkintavalikunnassa. Eli meiltä puuttuu rahaa. Nyt hetki lyö ihan pieni ja meillä näitä tapauksia tulee vain koko ajan lisää, mutta nyt tarvitaan tuloksia, jotta tuo oikeudenmukainen verotus aiheena ei tule vain täällä, vaan niin, että sitä sanoo myös tuloksia. Kiitos, edustaja Regner. Tuen kaikkea, mitä sanoitte. Ja niin tämä ongelma EVP-puolelta, no puhutaan systeemistä, aina puhutaan konservatiivista, mutta en näe tällaista ongelmaa. Olemme tässä yhtä mieltä kyllä. Tässä ei ole mitään mielipideeroja, ei tarvitse mitään keinotekoisia mielipideeroja. Selvä. Seuraavaksi ECR vuorossa edustaja Chambatski on täällä puhumassa. Tai sitten, eikö hänen korvaa Pirkko Ruohonen olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos kollegoille, virkamiehille ja kaikille muille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet Panan työskentelyyn ja tähän hyvään yhteistyöhömme. On hienoa, että Panan loppuraportti on päässyt tähän pisteeseen. Nyt täytyy tehdä työtä sen puolesta, että tämä on lähtölaukaus tulevalle työlle eikä työn loppu. Myös tarkistuksissa oli paljon hyviä huomioita. Nostan tässä esille yleisellä tasolla joitakin päälinjoja, vaikkakin tässä ehtii käsitellä vain hyvin ylimalkaisesti lähes 700 muutosehdotuksen kokonaisuutta. Muutosehdotukset voi jakaa karkeasti ottaen kahteen osaan. Mietintöluonnoksen sanamuotojen tarkennuksiin ja sen laajennuksiin. Vaikka tarkennusten joukossa on jonkin verran melko pieniä viilauksia, vievät monet niistä myös tekstiä eteenpäin. Esimerkiksi rahanpesun torjunnasta, välittäjistä, Mossack Fonsecasta sekä EUn ja sen jäsenmaiden yhteistyön ongelmista ja kehittämiskohteista oli monia huomioita. Uskoisin, että PANA-tutkintavaliokunnan mietintöä tullaan käyttämään myös paljon viittauskohteena tulevaisuudessa. Ja on tärkeää, että näistä ja muista raportin avainteemoista saadaan mahdollisimman kattava esitys. Silläkin uhalla, että raportti pitenee jonkin verran. Uusista aloitteista panin tyytyväisenä merkille sen, että useammissa ehdotuksissa puhuttiin esimerkiksi kauppa- ja veropolitiikan yhteensovittamisesta, mistä olen itsekin puhunut taksi- ja panavaliokunnan kuulemisissa. Tällä alueella on tapahtunut harmillisen vähän. Myös verosuunnittelun huomiointi EUn yritysvastuutyössä on tähän liittyen tärkeää. Ja on selvää, että Brexit-neuvottelujen edetessä Lontoon Cityn rooli täytyy katsoa läpi tarkkaan ja varmistaa, ettei sen veroparatiisitoiminta jatku nyt nykyisellään. Erityisen tärkeää on saada muotoiltua raportin loppuun myös selkeät askelmerkit pana tutkintavaliokunnan työn jatkoon ja vakinaistamiseen, mistä olikin hyviä muutosehdotuksia. On myös oleellista esittää vaatimuksia, jotka eivät välttämättä toteudu tällä vuosikymmenellä tai edes seuraavan alkupuolella, mutta jotka joka tapauksessa muovaavat käsityksiä siitä, mitkä asiat ovat poliittisesti mahdollisia. Loppujen lopuksi koko nykyistä läpinäkyvyyttä puolustavaa ja veroparatiisien vastaista työtä ei olisi olemassa, jos aina oltaisiin ajateltu vain kulloinkin mahdollisia aloitteita. Esimerkiksi suurten tilintarkastusyhtiöiden eturistiriitoihin puuttuminen on yksi teema, jonka pitää pitkällä aikavälillä olla vahvasti eu agendalla. Ei ole kestävää, että samat yritykset neuvovat yrityksiä verojen välttämisessä ja suorittavat tilintarkastuksia. Kaiken kaikkiaan mietintö on hieno avaus ja toivottavasti hyvin monia näistä muutosehdotuksista saadaan sisällytettyä siihen. Jätin itse loppuraporttiin 23 muutosehdotusta läheisessä yhteistyössä monien kollegoiden kanssa. Ne käsittelivät useita raportin kannalta hyvin olennaisia teemoja. Osa niistä pyrki selventämään ja tarkentamaan raportin teemoja ja linjauksia, mutta mukana on myös uusia aloitteita, jotka auttaisivat viemään panan agendaa eteenpäin. Korostan tässä muutamaa olennaisinta niistä. Yleisimmistä huomioista korostimme muun muassa tarvetta määritellä tarkkaan veronkierto, verojen välttely ja veropetokset. Toimme myös esille sen, että EU:ssa ei ole voimassa laaja-alaista lainsäädäntöä, jolla tutkivia journalisteja ja väärinkäytösten paljastajia voitaisiin suojata erilaisilta kostotoimenpiteiltä, kanteilta, poikoteilta ja joissakin maissa jopa pidättämiseltä. Lisäksi korostin yhdessä kollegoideni kanssa kauppa- ja veropolitiikan yhteensovittamisen tärkeyttä ja haluaisin lisätä sääntelyä haltijaosakkeisiin. Ne ovat yksi pahamaineisimmista rahanpesun ja veronkierron välineistä. Myös EUn yhteistyöhaluttomien maiden luettelolle tarvitaan tukea seuraten samalla tarkkaa, että esityksestä tulee riittävän kunnianhimoinen, jotta se olisi hyödyllinen. Tätä luetteloa voitaisiin hyödyntää EUn kehityspolitiikassa yleisemmin ja etenkin Euroopan investointipankin sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin rahastosijoituksissa. Myös tälle teemalle peräänkuulutin lisää huomiota muutosehdotuksissani. Kehityspolitiikkaan liittyen EUn tulisi myös ajaa läpinäkyvämpiä elektronisia yhtiörekistereitä kehitysmaihin osana kehitysyhteistyöponnistuksia. Nyt tietoja ei saada monestakaan näistä maasta, mikä tekee vaikeaksi arvioida kansainvälisen veronkierron ja verojen välttelyn vaikutuksia niihin. Kiitos. Vielen Dank, äh, Pirko. Wir kommen nun. Kiitos, Pirkko. Seuraavaksi ALDE-ryhmä. Maite Sutunda Ruiz, olkaa hyvä. Presidente, cada vez lo dice mejor. Puheenjohtaja, aina paranee, miten tämän sanotte. Mandaat. Kyllä, kyllä. Mandaatin loppumennessä voin näin tehdä. Eh, eh, hyvä niin. Totta, kollegat jo tässä aikaisemmin puhuivat, sanovat, aivan, puhuvat aivan samoilla linjoilla kuin Minäkin asian näen. Olemme oppineet valtavasti näinä kuukausina. Ja mehän jatkamme työtä, joka ei pääty. Mm. Tämän joo, koordinaattorin kokouksessa tuli ajatus esille siitä, miten äh, ryhmät jatkossa toimivat, miten varmistamme, että jonkinlaista pysyvää seura- seurantaa tulee, koska nyt kun olemme oppineet niin paljon, meidän pitää voida käyttää hyväksemme näitä kokemuksia ja kehittää tätä kaikkea eteenpäin luonnollisesti. Sihteeristön työ, esittelyiden ollut aivan huippua. Minä nopeasti esittäisin muutamia ajatuksia. Yksi on pakko lopettaa vero, äh, anteeksi, veropetos anteeksi annot. Puuttuu siis seuraamuksia, mitä tulee yhteisökysymyksiin ja kansainvälisiin kysymyksiin veroasioissa. Tässä tarvitaan jotakin avainkysymyksiä luetteloita, joista tässä jo puhuttiinkin. Ja sitten niihin liittyy myös sanktioita sitten kolmansien luettelulta kolmesta maista, jossa on riski pääoman piilottamisesta ja sitten yhteistyöhaluttomista veromaista. Sitten olemme nähneet, että komissio ei pysty täytäntöön panoa varmistamaan, mitä tulee direktiivien mitä tulee eri direktiivin, joten tässä siis investoitaisiin ja panostettaisiin, joka sitten hyödyttää meitä kaikkia, kun verojärjestelmä toimii hyvin. Täytyy muuttaa automaattista tietojen vaihtoa ja pakollista tietojen vaihtoa, koska muuten emme voi tehokkaasti taistella veropetoksia ja rahanpesua vastaan. Tässä valiokunnassa olemme nähneet, miten järjestelmä, joka toimii hienosti, että näin voidaan tehdä. Tässä valiokunnassa on nähty, että on monia keinoja suojautua Yrityksissä Sitten pankit, omaisuudenhoitajat ja muut välikädet ovat olleet ratkaisevassa roolissa, kun on peitelty ja estetty verotusta. Ja nyt meillä on sitten muitakin välineitä, siis luettelon niistä tahoista, jotka eivät halunneet tulla, tulla tekemään yhteistyötä meidän kanssamme. Ja neuvosto on jälleen jarrutellut, että tämä tutkintavaliokunta voisi saada enemmän mahdollisuuksia vielä toimia. Niin kuin sanoin, on puuttunut jäsen, jäsenvaltiosta yhteistyöhalua samoin toimielimiltä EU-ssa tietyiltä tahoilta. Tiedämme, että emme voi kiertää näitä ongelmia, koska me tunnemme tämän tilanteen ja kansalaisetkin tietävät, että tällaisia tilanteita on, jotka aiheuttavat näitä porsaanaukkoja, koska on näitä soluttautumisia, jotka ovat avanneet silmämme. Meidän pitää todellakin tehdä työmme todella hyvin loppuun, että voimme palauttaa kansalaisten luottamuksen, koska me tiedämme, että tämä on tällainen, verotus on heikko kohta heikko lenkki, kun ajatellaan tätä demokraattista sopimusta, joka meillä kansalaistamme kanssa on. Sitten nämä kaksi tekstiä, niiden esitelty ovat siis todella hyviä, niin kuin jo sanoin. Monet tarkistukset ovat, tarkistukset ovat mielenkiintoisia. Toivon, että tästä tulee upea, hyvä mietintö, jossa on hyviä suosituksia, mutta minä haluaisin vielä ottaa lopuksi esille sen, että meiltä puuttuu luotettavaa tilastotietoa verokierron ja verovilpin laajuudesta, ja miten se vaikuttaa Euroopan julkiseen talouteen ja jäsenvaltioiden julkiseen taloudenpitoon, koska meillä on tietoja, jotka ovat tällaisia suurin piirtein lukuja, mutta ei tarpeeksi tarkkoja. Sitten yksi kysymys, joka täällä on tullut jo esille, jotta voitetaan yksimielisyysvaatimus verokysymyksissä neuvostossa. Miten se tapahtuu? Täällä on puhuttu tästä komission suosituksesta, ja totta, jos emme voi tehokkaasti voittaa tätä blokkitilannetta. Ja meidän pitää varmistaa, että pelkät sanat eivät riitä, vaan tämä muuttuu myös konkreettiseksi toiminnaksi politiikassamme. Ja jos olisi, luotaisiin tällainen uusi keskus, joka ha, mm, koordinoi tavallaan verokysymyksiä, se voisi olla hyvä edistysaskel sitten meillä on ongelmia rahoitusjärjestelmässä, on paljon epäjohdonmukaisuutta, mitä tulee eri tahojen kykyyn toimia. Ja sitten vero, veronkie, haluttaisiin tällaisia julkisia, että julkisessa sopimuksessa otetaan huomioon yritysten verokäytäntö, onko ollut tällaista laitonta sääntöjen vastaista toimintaa. Ja sitten vielä, miten suojellaan näitä e- e- epäkohtien paljasteja, tästäkin puhuttiin, olisi hyvä, että luotaisiin tällainen riippumaton taho, joka varmistaa näiden asioiden tutkimisen. Kiitän puheenjohtajaa ja kaikkia kollegoja. Ja vielä kerran työ ei tähän pääty. Kollegin Maite. Kiitos äh, edustaja Maite. Sitten Gue. Guen puolesta Fabio De Masi. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich will die Gelegenheit... Puheenjohtaja, haluaisin vielä kerran kiittää puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa esittelijöitä, koordinaattoreita, sihteeristöä, poliittisten ryhmien työntekijöitä, mukavasta yhteistyöstä. Vaikka mä en ole samaa mieltä poliittisesti, niin kuitenkin meillä oli hyvät henkilökohtaiset suhteet moniin kollegoihin tässä talossa. Sen takia on valitettavaa, että pitää, minun pitää lähteä Euroopan parlamentista muihin tehtäviin. No kuin tulin Euroopan parlamentin, oli LuxLeaks-skandaali, sitten sen jälkeen Panaman paperit, ja no, lyönpä melkein vetoa, että ennen kuin te lähdette pois Euroopan parlamentista tai ennen kuin toimikausi päättyy, niin tulee kyllä varmasti uusia vuotoja, uusia skandaaleita, jotka liittyvät verotukseen. Jos näin ei ole, niin sitten koko valiokunnalle tarjoan ranskikset flageen aukiolla. No, meidän parlamenttina on se, että mietinnöstä toiseen. Parannamme toimintaa ja terveytämme sitä, että missä lainsäädäntö ei mene tarpeeksi pitkälle. Senpä takia minusta on tärkeää. Ja no, Saksan liittopäivillä pidän kyllä myös sen puolta, että hallitus, jossa on EPP, ALDE ja vihreät mukana, No, täytyy katsoa, että he panot sen täytäntöön sen, mitä tässä talossa on päätetty, ja tiedotan sitten kyllä näistä asioista. Mutta minun, mitä minun ryhmäni tulee, niin on sillä ratkaisevaa, että rampesun vastaisdirektiivi, no siinä ei nyt mennä enää taaksepäin sitä, mitä parlamentti päätti trilogeissa, eli että on nämä nimelliset johtajat, niihin liittyvät kysymykset. Tämä liittyy myös siihen, että säännellään trusteja, ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä esirikokseksi nimet, nämä esirikostapaukset, jotka nimetään, se tarkoittaa sitä, että käytetään sanktioita, kun pankit, lakimiehet tai muut välittäjät avustavat tätä rahanpesua ja veronkiertoa. Tässä yhteydessä on sanoa, että esimerkiksi meillä oli arvio Saksassa, jossa tarkasteltiin sitä, että josko oli ollut rikkomuksia, jotka liittyvät veronpesukriteerien mukaisesti minusta tämä arvion tulos on se, että huolimatta panapapereista ei ollut systemaattisia rikkomuksia. Se tarkoittaa siitä, että me nyt ilmeisesti pitää vielä lainsäädäntöä muuttaa, koska seuraamukset aikaisemmin olivat aivan liian lieviä. Sitten toiseksi haluan sanoa, että no, Code of Conduct-ryhmähän mainittiin jo, Niedermayer tämän teki. Tiedämme, että jopa diplomaatit pöytäkirjoissa sanovat, että tämä ryhmä ei toimi. Sen ryhmän toiminta ei, toiminta ei toimi. Ja sen takia on hienoa, että tässä tuossa on sitä konsensusta että ajatella, että mennään samaan kuin mitä taksivaliokunta sanoi, vaan nimetään tämä ja hän sanoi, että vaikuttamaan varovaisesti neuvottel- neuvotteluista varastelijoiden parissa oli ponnisteluja sen puolesta, että käsiteltäisiin näitä kysymyksiä vielä minun ryhmälle. Tämä olisi ehdoton ehto. Me tekisimme itse naurettavia, jos jopa diplomaatit tuot siihen päätelmään, että tämä Code of Contact-ryhmä ei toimi, mutta sen täällä parlamentissa kuitenkin mentäisin takaisin siihen, mitä taksivaikunta sanoi. Kolmanneksi kriittisesti huomauttaisin, että mitä tulee nollaverokriteereihin ja tämä musta lista. No, alku, alun perin kompromississa luki, että meistä on valitettavaa, että tämä nollaverokriteeri ei ole tarpeeksi riittävää, että joutuu mustalle listalle. No, en nyt voi kenellekään selittää, miksei ole verovaraisia, jos ei ole vero, yritysverotusta. No nyt sitten on, tämä on sanottu selvästi. Sitten haluan viitata siihen, että tuo eräs kattojärjestö, Accountancy siis Europe, on lopannut täällä aktiivisesti taustalla ja erityisesti sosialistin ja minun ryhmäni panostusta on tässä kritisoitu. Olen hyvin ylpeä, että he ovat tätä kritisoineet. Ilmeisesti meillä on ongelma heidän kanssaan ja olemme astuneet heidän varpailleen. Se on myös tarpeen. Itsekin Richard Murphyltä pyysimme tutkimusta, joka on toiminut näissä kysymyksissä ja hän sanoi, että meidän pitää tässä tehdä tiettyjä erotteluja ja pitää myös päätyä tilanteeseen, jossa nämä järjestöt tarvitsevat EU-lisenssiin ja tietysti tätä toimintaa me jatkamme ja minusta valitettavaa, jos tuon lobbausryhmän muutos, muutos tai siis muutospyynnöt vaikuttavat toimintaan. Sitten lopuksi sanoisin, että Olemme kokeneet nämä kaikki skandaalit ja ratkaiseva on, että parlamentin kompetensseja parannetaan. Tämä ei liitty, mihin poliisin ryhmän kuuluu, vaan tämä on myös tämän instituution mainekysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että minusta tarvitaan pysyvä verovaliokunta, koska löin hän vetoa, että tulemme näköjään lisää vuotoja. Ja sen takia suosittelen valiokunnalle, että ensinnäkin olisi tämä oikeus kutsua todistajia, sitten vielä saisimme pääsyn kaikkiin asiakirjoihin esteittäin ja samaa mieltä sitä, että ne, jotka eivät tehneet yhteistyötä valiokunnan kanssa, Caterpillar ja muut, Mossack Fonseca, no, pitää löytää selkeät vastaukset, koska muuten teemme itsestämme naurettavia, jos on nämä yhteistyöhaluttomuus, jota ei sanktioida täällä Euroopan parlamentissa. Muilta osin toivotan valiokunnalle kaikkea hyvää ja seuraan tätä innolla sitten Saksasta käsin. Kiitos Fabio Demasi. Pari kommenttia. Mitä tulee tuohon nollaverokantaan? No siitä olen samaa mieltä. No EUn sisällä tämän kiistanalaista, koska erityisesti 35 oikeudenkäyttöaluetta jäsenvaltioiden ulkopuolella on olemassa, jossa on vielä tuo nollaverokanta tai selvästi lasketut, kuten Madeira ja Malta esimerkiksi. Ja siellä on eri sopimuksia tähän liittyen, ja tätä ei pidä vain todeta tai valitella, vaan menisin jopa askeleen pidemmälle. Minä tästä ilmoittaisin julkisesti ja vaatisin muutosta tässä kysymyksessä, sillä tässä kysymyksessä on kyse erityisesti komission puheenjohtaja Junckerista, jo hän sanoi, että hänen mielestään, jos kaikki pitäytyvät laissa Euroopassa, niin silloin ei ole veroparatiiseja. Tämä ei pidä paikkaa tai siis pidä paikkaa sen mukaan, mitä me olemme täällä tutkineet. Siitä pitää keskustella. Selvä. Ja seuraavaksi Molly Scott Cato. Olkaa hyvä. Äh, And I'd like to join the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin liittyä muihin varjoesittelijöihin ja aloittaa kiittämällä yhteisesittelijöitä tästä erittäin hienosta työstä, jota he ovat tehneet. Tämän muodollisuus, mutta tässä tapauksessa me todella tarkoitamme tätä, sillä kyseessä on valtava työ. Ja haluaisin myöskin kiittää ryhmien henkilökuntaa ja sihteeristöä. Vaikuttaa, että me olemme nyt saavuttamassa mahdottoman deadlinein aikarajan. Kiitokset tästä uskoakseni tehdyn työn laatu osoittaa myöskin, että meidän suosituksemme nyt ovat aivan selviä. On tärkeää, että me saamme laajan enemmistön. Se on selvää. Kaiken kaikkiaan hyvin kattavan enemmistön tämän taakse, sillä edustamme Euroopan kansalaisia, jotka ovat pöyristyneitä siitä, että tällaisia verokiertoja tapahtuu. Meidän täytyy osoittaa, että parlamentti on yhtenäinen tässä asiassa edustaessaan kansaa. Me olemme tehneet hyvin komission kanssa yhteistyötä ja me tiedämme, että ongelma on neuvostotasolla. Neuvoston pitäisi kuitenkin edustaa näitä samoja kansalaisia kuin me. Valitettavasti he ovat nyt joutuneet tähän peliin mukaan imetyiksi, joita suuryritykset harjoittavat ja tämä on jotakin, mikä vahingoittaa meitä kaikkia. Ja itse asiassa olen sitä mieltä, että Euroopan unionin toimielimet ovat myös vastuussa asiasta ja meidän tulee painostaa neuvostoa, sen täytyy toimia. Me tiedämme, että se pystyisi toimimaan tavalla, joka voisi lopettaa veropetokset ja veron kierron tehokkaasti. On tärkeää, että meillä on suuri enemmistö, mutta myöskin on se tärkeää, että suositukset ovat selviä niin, että niitä voidaan kunnolla toimeenpanna. Meidän vastuullamme on se, että me osoitamme edistystä ja että ehdotamme selkeitä suosituksia ja uskoakseni, jos onnistumme tässä, voimme rakentaa kansalaisten luottamusta poliittisiin elimiin uudelleen. Ja tämä on hyvin tärkeää, kun näemme, kuinka demokratiaa vastaan hyökätään ja kuinka ihmiset kyseenalaistavat sen, mitä hyötyä poliitikkojen työstä heille on. Tämä on hyvä esimerkki, että voimme osoittaa sen, että työmme hyödyttää kansalaisia. Luonnollisesti en mainitse nyt kaikkia asioita, joten mainitsen ne, jotka ovat vihreille erityisen tärkeitä verotuksessa. Ensinnäkin löytämme ovat osoittaneet mietinnössä sen, että kolmannen rahanpesuvastaisen direktiivin työn yhteydessä komissiolta jäi asioita huomaamatta direktiiviä ei ole johdonmukaisesti täysin toimeenpantu. Mielestämme se on aivan avainosamassa, jos haluamme välttää rahan pesua. Tämä liittyy myöskin käynnissä oleviin neuvotteluihin. Meillä on myöskin jonkin verran ähm, erimielisyyttä naming and shaming, nimeäminen ja häpeäminen käytännön suhteen. Minä brittinä äh, tässä todennäköisesti olen kutsunut omaakin maatani veroparatiisiksi moneen kertaan ja olen hyvin tietoinen siitä, että yli puolet rekisteröidyistä yrityksistä olivat brittiläisillä neitsyt, saarilla rekisteröityneitä yhdistyksiä. Tiedän, että yhdistynyt kuningaskunta on hyvin sekaantunut tähän globaalin veronkiertoon ja London City ja merentakaiset takaiset alueet ovat mukana tässä maailmanlaajuisessa veronkiertoverkossa. Olen siis erityisen pettynyt oman maani huonoihin käytänteisiin, mutta meidän pitäisi olla mielestäni rohkeutta mainita ne maat, jotka ovat tämän ongelman aiheuttaneet, vaikka ne olisivat hyvin lähellä kotia. Meidän on tärkeää tunnistaa rahanpesun mahdollistamisen yhteydessä välittäjien rooli. He ikään kuin toimivat öljynä moottorissa rahanpesukoneessa. Me löysimme välikäsiä ja tiedämme, että tietyt pankit, välittäjät ja asianajat toimivat äh, väärin kiertoa helpottaessaan he eivät ole estäneet rahanpesua tai itse asiassa tietyissä tapauksissa ovat jopa auttaneet rahanpesussa. Mossack Fonsecan vuotojen vuosiksi me tiedämme, että nämä asianajajat ovat kääntäneet äh, silmänsä näistä toimista. Ja me olemme nähneet, että skandaaleita tulee lisää ja lisää. Azerbaidsanissa oli Laundromat-skandaali. Meillä oli skandaali myöskin Sloveniassa ja lisää on varmaankin tulossa. Tämä kaikki osoittaa sitä, että meidän täytyy yhä jatkaa mm, toimielimellistä vastausta ongelmaan – sen rakentamista. Ei ole mitään järkeä tehdä kuukausia töitä ja näitä suosituksia muotoilla, ellei me varmista sitä, että seurantatyö tapahtuu. Siksi me olemme esittäneet tarkistuksia, joiden mukaan olisi tärkeää, että Euroopan parlamentissa olisi pysyvä tutkintavaliokunta, ei vain tässä asiassa, vaan kaikissa väärinkäytösasioissa. Yhdysvaltain kongressin järjestelmän rinnalla tällainen järjestelmä tulisi olla. Sille tulisi olla mahdollisuus tutkia rahanpesuskandaaleja ja myöskin pyytää asiakirjoja nähdäkseen, niitä ei voitaisi siis sitä kieltää. Ja sillä olisi mahdollisuus myöskin oikeuskeinoin saada tosi, todisteita käyttöönsä. Me olemme tehneet kaiken kaikkiaan hyvin tärkeää työtä. Tämä menee paljon pidemmälle kuin veroskandaaleihin ja veropolitiikkaan. Itse asiassa me rakennamme uudelleen kansalaisten luottamusta demokratiaan Euroopassa. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet, ja meidän pitäisi myöskin huolehtia siitä, että suosituksemme toimeenpannaan. Kiitoksia. Vielen dank. Äh, Kiitos Molly. Viimeisenä tältä kierrokselta, ryhmäkierrokselta David Coburn, sitten Thomas Mann. Olkaa hyvä David. EFTD. EFTD. Uh, äh, danke, Herr President. Um, ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi mietintöä tästä valiokunnasta ja tarkistukset selkeästi osoittavat, että tämä paikka vieläkin on tällainen sääntelytehdas enemmän kuin koskaan selvästi osoittaa, että parlamentti ei juurikaan kunnioita yksityistä eikä ymmärrä kauppaa ja bisnestoimintaa eikä hyvinvointia, vaurautta, jota yksittäiset yks, yksilöt ja yritykset luovat. Tämä, hyvät naiset ja herrat, tulee haittaamaan EUn työpaikkoja ja liiketoimintaa kun yhä enemmän tulee sääntelyä, joka kohdistuu yrityksiin, Tämä valiokunta tukahduttaa yritykset ja se on haitallista yrittäjille ja tämä aiheuttaa sen, että he jättävät EU-oikeudenkäyttöalueen ja tämä johtaa siihen, että taloudellinen kasvu on heikossa kantimissa jatkossakin niin kuin nykyään. Iso-Britannialla on pitkä historia siitä, että liiketoiminta häiriintyy Brysselin äh, sääntelystä johtuen. Ja tämän takia, hyvät naiset ja herrat, brittiyleisö äänesti sen puolesta, että EU lähtee pois EUsta. Iso-Britannia ja City of London on eh, järkytön tästä EUn eh, e dinosauruksen kaltaisesta rakennelmasta. Se on, ja sen sääntöstä, joka on eh, bisnesepäystävällistä. Tämä jatkossa me pystymme taas lisäämään työpaikkoja ja hyvinvointia kaikkien henkilöiden tilannetta, koska tämä varmasti hirvittää teitä, koska EU on tällainen hirviö, joka imee itsensä yhä enemmän rahaa maksakseen yhä suuremmalla määrällä byrokratiaa. Jos leikataan pois kaikki keinot minimoida verotusta. Sehän on ihan legitiimiä. Miksi pitäisi antaa rahaa hallituksille, jotka jatkuvasti tuhlaavat sitä naurettaviin, uskomattomiin taloudellisiin kokeiluihin ja silloin voisi <laughs> aiheuttaa varsinaisen shoki täällä Euroopassa. Ehkä muutkin haluavat seurata Brexit-esimerkkiä. Toivonkin, että näin käy. Ehkäpä vaikka Katalonia. Kiitos. David, we have... Kiitos David. No, me ymmärrämme hyvin vähän tällaisia epä, tällaista epäreilua verokilpailua. Ei minkälaista ymmärrystä. Ja Iso-Britannia valitettavasti on tässä nyt ihan listan kärki päässä ei vain terrorismin rahoituskysymyksessä. No, se, että maksetaan vähemmän veroja, no se on ihan inhimillinen, ihan inhimillinen halu, koska omaa lompakkoa pitää vartioida, mutta no, tässä nyt kyllä... On ihmisoikeus säilyttää ansaitsemansa rahat ja ellei tämä ole sallittua, Tämä ei ole reilua kansalaisille. Kovasta työstä pitäisi saada reilu palkka, eikä byrokratiasta pitäisi saada palkkioita. Se on vain paperin lapioimista ja pelkäänpä, että näin tapahtuu Euroopassa ja siksi britit osoittavat talouden tehokkuudesta ja siitä, kuinka se toteutetaan Euroopalle nyt mallia. Ja kansalaisten kansalaisoikeus on säilyttää kovalla työllä ansaitsemansa rahat sen sijaan, että antaisivat ne jollekin byrokraattilaumalle, jotka vain huijaavat ihmisiä. Sitä mitä Brexitistä tulee nyt sitten muut kollegat päästäneen Thomas Mann, EPP. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki tähän asteiset puheenvuorot olivat samansuuntaisia, paitsi tämä viimeinen. Se meni tähän klisee laatikkoon Ehkä kollegalle voitaisiin nyt sosiaalista markkinataloudesta pitää luento. Mutta minusta oli hyvä, että teimme selväksi, että olemme tutkintavaliokunta, emmekä vain tällainen erityinen valiokunta, jolla on paljon tehtäviä. Ja olen Fabion kanssa samaa mieltä. Kiitos hänelle monista hyvistä yhteistyön vuosista. Emme aina sam- sisällöstä ole samaa mieltä, mutta kyllä tämä vuorovaikutus oli hyvää ja laadukasta, mikä oli tärkeää. Joten minusta on oikein sanoa, että että voitaisiin kutsua todistajia tänne tai varmistaa siitä, että olisi pysyvä verovaliokunta, koska tämä on niin vakavaa toimintaa. Sillä luottamusta saadaan kansalta vaan, jos voidaan sanoa, että me pidämme huolen siitä, että hankalia tilanteita, vaikeita tilanteita muutetaan, ei vain sanoin, vaan tuloksin. Kiitos myös tästä tähän asiasta mietintötekstistä. Uskon, että kompromissit nyt myös siihen suuntaan, että sanotaan, että tämä pitää johtaa sanktioihin niille, jotka eivät ole toimineet sääntöjen mukaan, Eli tulleet. Werner Langen sanoi oikein, että on eroja. Toisaalta on tällaiset eh, kuten lukee sanoi, lailliset rakenteet, mutta eivät kivoja, legal but not nice, tätä pitää työstää. Ja sitten toiseksi on nämä toisaalta laiton veronkierto. No odotan innolla, että mitä tuloksia kompromissin myötä saadaan minusta olisi erityisen tärkeää, että se mitä Jean-Claude Juncker sanoi, että sitä alviivattaisiin, kun hän puhui unionin tilasta. Eli, eli nämä neuvoston päätöksenteko pitää muuttua. Ei voi olla niin, että verotusalalla todetaan, että siellä yksimielisesti pitää äänestää ja Soteporissa verotuskysymyksessä vaan pitää sanoa, että tarvitaan, pitäisi olla määräenemmistöpäätöksiä. Ei voi olla niin, että suojataan veroparatiiseja tiettyjä toimista. Tämä ei voi toimia. Ja minusta tärkeä ala on myös digitalisaatio. Nämä digitaaliset yritykset, no osittain ne eivät ole fyysisiä, vaan tosiaan vain abstraktiksi, no sitä pitää käsitellä. Siinä emme ole löytäneet ratkaisua, sitä toivoisin kuitenkin. Sitten nämä postilatikkofirmat, joita meillä on eri aloilla. No, kerranhan meillä oli konkreettiset tulokset ideakomissiota siitä, että olisi yhden henkilön yritys, yksi euro ja ilmoitus, mutta sitten ilman mitään oikeudellisen varmistuksia, on no se, sen me kaadoimme, se on minusta hyvin tärkeää ja näin pitää tehdä työstä jatkossakin. Loppupäätelmä varmasti saamme hyviä kompromisseja. Valkunnassa Fabio sitten, kun nuo seuraavat tapaukset ilmaantuvat. No, ei pitäisi sanoa, että toimittajat tekevät työtä, vaan he ehkä antavat kannustimia siihen suuntaan, mutta me pitää varmistaa, että saadaan myös tuloksia aikaan. Tehdään kovasti töitä, varmistetaan työ juristisesti ja sitten toimitaan hyvässä yhteistyössä. Uskon, että valiokunta voi tulla nähdyksi. Toivottavasti saamme tämän myös niin leivottua, että mandaatti on sitten menestys myös kansalaisten silmissä. Kiitos. Kiitos Thomas Mann. Sitten viimeisessä puhelistassa, no täällä on vielä kolme sen jälkeen, mutta he eivät ole ainakaan nyt paikalla. Seuraavana kollega Regi Atondo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä ensinnäkin kiitoksiin kahdelle esittelijällemme, Jeppelle ja Petrelle ja myös työvalikunnalle herra Langen puheenjohtajisto on tietyllä saksalaisella kurilla aina silloin tällöin johtanut istuntoja, mutta myös avoimessa hengessä suhtautuen avoimesti siihen, että tänne on voitu saada kutsua kaikki välttämättömät tahot. Mielestäni tässä on nyt hyvin tärkeä mietintö edessämme ja haluaisin sanoa, että ei ole mitään sellaista parlamenttia maailmassa, joka näin kattavaa työtä olisi tehnyt Panama Papers vuotoskandaalista. Ja tätä kautta varmastikin meidän tekemämme työ edistää verotuksesta oikeudenmukaisuutta. Saadaan tietty tiekartta, suunnitelma, polku, jota kulkea. Ei se helppoa tule olemaan, kun täytäntöönpannaan eri toimenpiteitä, mutta tärkeää kuitenkin on se, että olemme rakentaneet sellaista, mitä minä kutsuisin Öö, öö, tien kiveykseksi tavallaan. Tietenkin on skandaaleita tulee jatkossakin, mutta nyt kun ajatellaan verotuksesta oikeudenmukaisuutta, niin siitä on nyt tällainen tiekartta luotu. Jaan Molin, Fabion ja muiden kanssa ajatuksen siitä, että joku, jotain tässä pitää jatkua täällä parlamentissa. En tiedä nyt onko niin kuin puheenjohtaja sanoi, että päättääkö parlamentti, mikä järjestelmä otetaan käyttöön, mutta olisi kyllä suositeltava, että Euroopan parlamentti pitää jotenkin silmällä tai on, on tällainen tarkkailukeskus sille, mitä tapahtuu. Minä itse olen tehnyt monia tarkistuksia, samoin ryhmäni tietenkin, ja olen itse tyytyväinen moniin saavutuksiin, mutta sallikaa kuitenkin, että lyhyesti esittelen pari ajatusta, jotka minun mielestäni eivät ole tarpeeksi hyvin täällä mukana. Osittain niitä kyllä on jo kommentoitukin. Ensinnäkin, mielestäni pitää laajentaa tähän hallinnolliseen direktiiviin luettelo, tai velvoitteet siitä, että pitää antaa tietoa. Saa niin rahanpesuvastaisessa toiminnassa mukaan otettaisiin koko joukko eri toimijoita, jotka löytyvät äh, finanssirakenteista, mutta DAC-direktiivissä heitä ei ole mainittu. Ja mielestäni on kuitenkin hyvin tärkeää, että verotuksellinen yhteistyö kattaa myös kaikki nämä tahot, investointirahastot, notaarit, kauppakamarit, omaisuuden hallitsijat, haltijat. Sen tämä kysymys ei riittävästi näy vielä mietinnössä. Sitten toinen asia. Mielestäni on myös tärkeää, että valtiot perustaisivat jonkinlaisen puskurisuojamuurin suojamuurin tällaista aggressiivista verosuunnittelua, koska monia jäsenvaltioita, jotka tekevät propagandaa monilla talouden alueilla tarjoten omaa opakia verotusjärjestelmänsä. Mielestäni tällainen politiikka, kun pyritään siis tavallaan levittämään tällaista finanssi, äh, anteeksi, verotuksesta opakkiutta, se ei ole suositeltavaa. Tämä pitäisi ottaa myös mukaan, eikä sitä nyt vielä ole. Sitten kolmanneksi pitää olla tiukempi sisäisissä kielloissa, kun ajatellaan EUn omia käytäntöjä, jotka suosivat veronkiertoja ja välttelyä. Pitäisi ottaa pois pankkilupa tahoilta, jotka syyllistyvät verovilppiin, veronkieltoon. Pitää kieltää että tehdään sopimuksia, tai että ne, nämä saavat julkisessa tarkoituskilpailussa kilp mm, tai voittavat näitä sopimuksia. Ja sitten fyysiset tai juridiset henkilöt jäsenvaltiossa EU-ssa heidän pitää avata tiedot pankkitileistään myös niistä maista, jotka ovat mukana tällä, tässä luettelossa, siis heidän tilinsä niissä maissa, jotka löytyvät täältä mustalta listalta. Siis vaikkakin jäsenvaltiot voivat täytäntöön panna tätä, niin silti on tärkeää, että mietinnössä ei unohdeta, unohdeta pyrkimystä, että halutaan olla tällainen yleismaailmallinen tiekartta, jotta eri jäsenvaltiot voivat tätä toteuttaa käytännössä. Sitten vielä vähän pienempi seikka tähän loppuun. Minusta on tärkeää, että Euroopassa harmonisoidaan rahan määrää, jolla, jolla voidaan operoida käteispohjalta Siis minusta ajatus siitä, että kun niin kuin Ranskassa on kielletty, että yli tuhannen euron summalla ei voi maksaa käteisellä. Ja mielestäni se, tätä kautta voidaan myös toimia veronkiertoa vastaan, eikä sekään näy tässä mietinnössä. Kiitos puheenjohtaja, että sain esitellä nämä ideat. Tulemme pitämään kiinni siis joistakin tarkistuksia. Sitten nähdään, kuinka äänestyksessä käy. Kiitos. Okay. Kiitos paljon viimei. No tuo viimeinen kohta ei kuulu meidän kompetenssiimme. Siinä on eri etuksia siitä, mitä tulee käteisen käyttöön. Tässä on eri perinteitä Euroopassa. Tässä on sitä mieltä, että tämä pitää käsitellä erillisessä lainsäädäntömenettelyssä, olen hyvin skeptinen sen suhteen, että voitaisiin rajoittaa käteisen käyttöä, mutta no, se nyt ei ehkä tule tähän mietintöön, mutta kiitoksia kuitenkin ideoista nyt sitten seuraavana Anna Gomes on tässä luettelossa, mutta no hän tästä poistui, hän meni äänestämään Libevaliokuntaan luullakseni, niin sitten kollega Van den Delare, joka on toisessa valiokunnassa äänestämässä, tämä on nyt ongelmana siinä, että on saman aikaan kokouksia. Sen takia nyt sitten, no jos ei nyt ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin oliko joku puheenvuoropyyntö vielä? Coburn. No, ei nyt mitään pitkiä sepustuksia. Just following on from what... Yksin puheenjohtaja haluaisi vain vastata siihen, mitä täällä herrasmies sanoi liittyen ihmisten mahdollisuuteen käyttää käteistä ja sen rajoituksen. Tämä on kyllä valtava väärin ymmärrys tai ymmärryksen puute missä tahansa liiketoiminnassa. En voi ymmärtää tällaista. Selkeästikään tässä ei lainkaan ymmärretä liike-elämää. Tämä on aivan naurettava kommentti. Naja, das gibt's auch... In... No, niin no, on alueita ja maita, jotka ovat brittivaikutusvallan alla, joten tämä kysymys on kulttuurillinen kysymys. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi turkkikysymyksiä, niin että ymmärtäisi, jos ajatellaan maata, jossa toiminta keskitysti, niin siellä se, no, joka tapauksessa en nyt keskustella tästä enempää, mutta kollegalle siellä vielä yksi virke, sillä pyysi puheenvuoro, olkaa hyvä solo quería decirle eh, a, a mi colega... Haluan vain sanoa tässä kollegalle, että jos hän näkisi Euroopan kartan ja voisi tutkia kieltoja, joita on käytössä joissakin jäsenvaltioissa jo nyt – koskien rajoitusta sillä, missä määrin voi maksaa eri transaktioita käteisellä, niin silloin kyllä hän huomaisi, että se mitä minä sanoin ei ole mitään hullutusta tai typeryyttä. Itse asiassa on suurin piirtein 12 maata EU-sakin, joilla on erilaiset rajat asetettu. Ranska on yksi näistä. Ja minun tietääkseni se toimii kyllä markkinoilla, eihän mitään idiootteja ole. Joten se, mitä minä esitin tässä puheenjohtaja, on, että tässä tämän mukaista tässä mietinnössä, kun tutkitaan erilaisia keinoja edetä asiassa, niin olisi hyvä, että EU harmonisoisi tällaista maksimisummaa, jolla voi maksaa käteisellä, mutta toistaan, tämä on jo käytössä 12 <laughs> EU-maassa. No, faktat taitavat tässä olla, että rikosta eivät enää tarvitse. Käteistä he perustavat pankin tai firman, jotta järjestäytyvät näin, näin ollen. 500 euron seteliinkin poistuminen EKPstä, no niitä nyt ei enää sitten tuossa enempää, mutta se oli nyt järkevä toimenpide, mutta yleinen käteiskäytön rajoitus ei löytäne Euroopassa enemmistöä. Keskustelu päättyy, jolle ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Annan esittelijälle puheenvuoron. Vielä hän voi kommentoida, olkaa hyvä. Thank you so much, uh, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia kaikille kollegoille heidän erittäin tärkeistä arvokkaista kommenteistaan. Ludwig Niederberg ei ole paikalla tänään, mutta hän totesi aivan aluksi, että on tärkeää, että teemme mietinnöstämme hyvän, hyvän mietinnön, hyvän kompromissin, mutta sen täytyy myöskin inspiroida tulevaa työtä ja tulevia toimia, ja tähän me olemme pyrkineet. Sanon tämän aivan alusta lähtien, sillä monia ajatuksia myöskin tässä keskustelussa on esitetty, jotka ovat yleisesti ottaen tässä mietinnössä katettuna, mutta niitä täytyy vielä kehitellä enemmän monilla aloilla. Luonnollisesti tässä on uutta rakennetta, mutta myöskin parlamentissa on muita valiokuntia, joita tämä koskettaa, ja jos suosituksia tehdään luonnollisesti, ne täytyy sitten toimeenpanna. Sitä tulee korostaa, ja haluaisin myöskin mainita liittyen veronkiertoon ja niin veropetoksiin ja laillisuuteen. Tässä keskustelussa on hyvin tärkeää ymmärtää, että näitä kahta ilmiötä vastaan on erilaisia strategioita. Veronkierto, tietenkin työmme myötä tiedämme, että tarvitsemme vahvempaa viranomaistoimintaa, tarvitsemme enemmän yhteistyötä esimerkiksi FAUin välillä Euroopassa, ja mitä sitten tulee verovälttelyyn. Me tiedämme, että meidän täytyy varmistaa se, että verot maksetaan siellä, missä voitto syntyy. Ja muun tyyppisiä strategioita täytyisi käyttää reiluun verokilpailuun tai verovälttelyyn liittyen yhteiskunnassamme. On tärkeää erotella nämä ja myöskin keskustelussa ymmärtää, että meillä on eri strategioita näitä kahta ilmiötä vastaan. SND-kollega mainitsi täällä myöskin eh, kaikki nämä rakenteet, eh, eh, nämä erilaiset postilaatikkorakenteet ja yritysten järjestelyt, nämä ovat ongelma. Olemme kuulemisissa huomanneet, että jos ihminen tai yritys on kyllä varkas, se voi hankkia itselleen nimettömyyden ja tätä nimettömyyttä voidaan käyttää oikeudellisen rakentaan kautta, mutta myöskin monen oikeudellisiin tarkoituksiin. Tämä on jotakin, mikä todellakin tuli esiin. Ja haluaisin sitten vielä sanoa yhden asian. Monet ihmiset mainitsivat tässä käytännössäännöstön hyvän yritysverotustavan suhteen ja neuvoston roolin. Tässä olen samaa mieltä. Mollikin mainitsi tämän. Tietyllä tavalla meillä on nyt taistelu siinä, että vakuutamme neuvoston siitä, että jos Euroopassa reilu verotus halutaan taata ja estää rahanpesu ja terroristien rahoitus, me tarvitsemme enemmän yhteistyötä. Yrityspuolelta on aivan selvää, että yritysten äm, yhteisövero säännöstö on ollut olemassa 19 vuotta ja tarkoituksena oli estää rajat ylittävissä toimissa haitalliset verojärjestelyt. Tämä ei ole toiminut. Yritykset toimivat salaa julkisen silmän ulkopuolella. Tämä on jotakin, mitä tulisi muokata. Se on myöskin mietinnössä mukana ja se on jotakin, missä me haluamme jatkaa painostusta. Uskon, että komissio voisi jo käynnistää todellisen arvioinnin viimeisen 19 vuoden toiminnasta, yritysten verotuksen ohjeiston toteutumisesta ja kuinka tämä on rajat ylittävästi haitallisia verojärjestelyjä pystynyt ehkäisemään. Jos tässä onnistutaan, näin voitaisiin vakuuttaa neuvosto muuttamaan mielipidettään. Kansalaisethan odottavat enemmän avoimuutta näissä asioissa. Ja se, että nähtäisiin mikä maa tai mikä hallitus jarruttelee edistystä, voisi auttaa uudistuksissa. Täällä mainittiin paljon asioita, kuten sanoin. Kysymys näistä listoista, säännönmukaisuudesta, äh, esimerkiksi ähm, yritysten verotukseen liittyen. On hyvin tärkeää, että meillä ei ole vain tällainen lista äh, vuoden lopussa, vaan että meillä on todellisia sanktioita, niin että voisimme äh, muuttaa oikeudenkäyttöalueiden toimia niin, että ne ottavat mukaan usein standardeja ähm, noudattavat niitä. Näitä tarvitaan, jotta voitaisiin veroparatiiseja vastustaa. Olen hyvin samaa mieltä tässä. Sitten monet totesivat, esimerkiksi Alde totesi, että lopultakin tässä kyseessä on kansalaisten luottamuksen palauttaminen toimielimiimme ja tämän yhteiskuntasopimuksen ikään kuin palauttaminen voimaan. Olen samaa mieltä, sillä Eh, tässä tilanteessa eräät ihmiset maksavat lähestulkoon olemattoman määrän veroja, eräät yritykset lähestulkoon 0 prosenttia, ja kun samaan aikaan PK mm, yrityksillä on 30 prosenttia suurempi verotaso kuin muilla suurilla yrityksillä. Tämä ei ole reilua. Eikä ole myöskään reilua, että ihmiset näkevät, että tähdet, jalkapallotähdet tai muut voivat kiertää verotusta. Meidän täytyy puuttua tähän, että kansalaisten luottamus paranee. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää, olemme siinä samaa mieltä. Ja jos sallitte, tämä keskustelu myöskin liittyen seurantaan minulle. Tämä on avainkysymys. Minulle on avainkysymys, että ymmärrämme, ja ESR-kollegakin mainitsi tämän, ja suomalainen kollegamme mainitsi tämän hyvin selvästi. Tämä työ on nyt vasta alkanut. Se ei pääty mietinnön hyväksynnällä. Työ on vasta alkanut. Seuranta on erittäin tärkeää. Ja monet ajatukset, joita on esitetty, ovat sellaisia, että niitä tulisi kehitellä, vaikka ne vain yleisesti katetaan tässä mietinnössä. Uskoakseni meillä on nyt hyvä pohja sille. Eli mm, jatkakaamme tätä hyvää työtä ja sitten tähän naming and shaming nimeäminen ja mm, nolaaminen. Minulla on tähän yksi kommentti. Esittelijänä olen sitä mieltä, että on tärkeää, että kun meillä on löytyjä työssämme, me täsmällisesti toteamme, mitä olemme havainneet. Naming and shaming kuuluu tähän, mutta myöskin ihmiset, joita me olemme tavanneet, ja kuulemiset, joita meillä on järjestetty, kuka totesi mitä ja miksi tai miksi ihmiset eivät tule paikalle. Heidät tulisi nimetä, ne tulisi tuoda esiin. Meidän pitäisi olla mahdollisimman täsmällisiä ja tarkkoja työssämme. Tämä on minun kantani ja luonnollisesti sitten yritykset tai hallitukset joutuvat selittämään, miksi eivät ole halunneet osallistua meidän työhömme tai tulla paikalle. Tämä on hyvin tärkeää. En halua nyt puhua liikaa, mutta haluaisin vain todeta, että todellakin haluan kiittää kollegoja hyvin paljon. Paljon kiitoksia jälleen kerran puheenjohtajalle siitä, että olette tätä hyvin tärkeää jo, työtä johtanut. Paljon kiitoksia sihteeristölle, kaikille, kaikesta sihteeristön tuesta. Meillä ei ole vain kanssa esittelijöitä, vaan kaikki ryhmät mukana tässä työssä kaikessa työssämme olemme osoittaneet, että Euroopan parlamentti pystyy saamaan jotakin aikaan jopa rajoitetuissa oikeudellisissa puitteissa ja rajoitetun resursseja me pystymme saamaan jotakin aikaan. Ja tämäkin on hieno asia. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Hän kommentoi kaikkea, mitä täällä keskusteltiin. Ja erityiskiitokset siitä, että mistä myös kompromississa sana erottelu laittoman toiminnon välillä ja toisaalta se, mikä no, se nyt ei ole aina niin mukavaa, mutta että käytetään näitä laillisia keinoja verotuksessa näihin tarkoituksiin. No, tämä on lainsäädännön kysymys ja kollega Moli sanoi, kirjasin tämän, että tämä on yrityskysymyksiä, no ei niin ole, mutta yritykset sitä, mitä jäsenvaltiot sallivat tai mitä muut valtiot ei ole ulkopuolella mutta houkutellakseen yrityksiä. Sen takia tässä kysymyksessä pitää muuttaa lakeja. Niin kuin Evelyn Regner sanoi, se on oikea tie eteenpäin. Eikä niin, että syytellään yksipuolisesti vain yhtiöitä. Ja tuo BSF näytti, että se oli tuo korkea, korkein johtaja joka oli vastuussa verkkokysymyksestä maailmanlaajuisesti, hän sanoi, että me käytämme vain sitä, hyväksymme mitä tarjotaan, käytämme vain sitä, ja sitten osakkeenomistajille olemme sen velkaakin, että näin teemme. Joten vastuu näissä kysymyksissä on ensinnäkin politiikassa. Kiitoksia läsnä oleville ja esittelijälle Tom van Dengedelaare tuli vielä paikalle, hän kuuli vain nämä loppupäätelmät. Itse asiassa puhujalista käytiin jo läpi. No siis oli äänestyksessä, kuten Anna Gomes myös, mutta kuitenkin haluan kysyä, no Rosati on myös nyt paikalla, onko vielä kommentteja tuon Jeppe Kofodin puheenvuoron jälkeen? Meillä on vielä hieman aikaa. Moli ja sitten Darius. To be speaking about, uh... Puheenjohtaja. Nyt tässä on kaksi kierrosta puhuja, mutta joka tapauksessa, jos sallitte, niin kiinnitän huomiota avaintarkistuksiin, jotka eivät ole kompromisseja. Miksi ne ovat meille ryhmänä tärkeitä? Me varmastikin olemme tässä matkalla, me olemme eri vaiheessa tätä pitkää tietä. Ehkä rohkaisin teitä hiukan eh, katsomaan siihen suuntaan tietä, missä minä nyt olen. Ensinnäkin mitä tulee näihin kirjaatikoyrityksiin, ne ovat keskeinen kysymys veronkierrossa ja Panama-paperit tapauksessa. Meillä on sellainen ehdotus, josta olisi todella paljon hyötyä. Nimittäin yrityksen pitäisi antaa taloudellinen perustelu sillä, että perustavat yrityksen haaraliikkeen offshore-alueeseen. Tämä on 65 tarkistus. Siinä annetaan todista taakka yritykselle. Heidän pitää, heidän pitää taata, että niillä on todellakin taloudellinen syy perustaa haaraliike, eivätkä käytä sitä vain rahanpesuun tai veronkiertotarkoituksiin. Ja sitten muutama kysymys, jotka liittyvät välikäsiin. Välittäjä, niin kuin jo sanoin, ne ovat, niin niillä on ratkaiseva rooli epäreiluissa verokäytännöissä yhdessä. Ja meillä on todellakin valtaa EU-ssa ja parlamentissa tässä asiassa toimia, joten me uskomme, että ne, jotka saavat etua rahoitukselta välittää, josta on todistettu, että ovat olleet mukana veronkierrossa ja ovat käyttäneet aggressiivista verosuunnittelua, niin niitä, näiden pitäisi, ei pitäisi saada rahoitusta EU-sta, se pitäisi kieltää. Annamme paljon julkista rahoitusta täältä eteenpäin ja meidän pitäisi vaatia, että ne, jotka saavat tukea, täyttävät korkeimmat standardit, mitä tulee kunnolliseen käyttäytymiseen, ja tämä on tullut esille jo niiden maiden mietinnössä, ja halusin että tätä vielä vahvistettaisiin meidän mietinnömme yhteydessä. Me uskomme myös, mitä tulee näihin välikäsiin, että ne eivät saisi itse, itseään säädellä. Tarvittaisiin korkeat käytännössä sanot ja lisenssijärjestelmä juristeille ja kirjanpitäjille sopiva valvonta sitten, jos on itse sääntelyä ja riippumattomat kansalliset sääntelijät ja valvojat mukaan hoitamaan tehtäviä. Sitten vielä pari asiaa. Tarkistus 177, jotta komissio muuttaisi julkisten hankintojen direktiivissä yritykset, jotka toimivat veroparatiisissa tai ovat syyllistyneet veronkiertoon, ne eivät saisi osallistua julkisiin hankintoihin. Ja me olemme myös sitä, että meidän pitäisi käyttää kauppasopimuksia ja sitä valtaa sieltä, jotta voitaisiin estää kaupankäyntiä niiden maiden kanssa, jotka harjoittavat tällaista salassapitotoimintaa ja toimivat veroparatiisina. Toivottavasti te voitte ottaa huomioon nämä tarkistukset ja muut. Tulen lähettämään ne teille sähköpostitse ja samoin jäsenille, jotta voitte harkita niitä. Kiitos. Okei, okay, no Punkt. Selvä. Yhtä asiaa vastaan haluaisin puhua. Tuo itsesääntelyoikeus eri välittäjillä No, sehän on osa virallista lainsäädäntöä monissa jäsenvaltioissa. Siinä missä samaa mieltä on, että se on olemassa sitä, että valtioiden pitää kontrolloida tilannetta, mutta kuitenkin tuo vihreiden yleinen kanta siitä, että itseääntymisoikeus pitäisi poistaa, no ei ole realistinen ja minun tukeni se ei voi saada. Darius Rosati, kaksi minuuttia. Ole hyvä. Yes, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, etten voinut olla läsnä ensimmäisessä osiossa tässä kokouksessa. Minulla on toinen kokous parlamentissa samaan aikaan ja valitettavasti en pystynyt kuuntelemaan muita puheenvuoroja. Mutta haluaisin vain tuoda kaksi asiaa esiin. Ensimmäinen näistä on se, että me EPPssä olemme aina olleet kiinnostuneita siitä, että meillä olisi vahva kertomus, joka lähettäisi selkeän viestin sekä komissiolle että jäsenmaille. Viestin siitä, että erityistoimia tarvitaan, että voisimme vähentää rahanpesun, verovälttelyn ja veronkierron määrää. Ja niin tuen hyvin paljon tätä mietintöluonnosta ja sen suosituksia. Täytyy sanoa, että minua hämmästyttää se kuinka paljon yhteisymmärrystä on onnistuttu saavuttamaan, huolimatta siitä, että välillä neuvottelut olivat hyvin äh, tiukkoja täällä valiokunnassa, mutta lopputulos uskoakseni on erittäin hieno. Meillä on jonkin verran avoimia kysymyksiä, mutta ne eivät ole niitä kaikkein tärkeimpiä uskoakseni, me, ja me onnistumme ne ratkaisemaan jollakin tavalla ja sopimaan niistä tulevina päivinä. Haluaisinkin siis kiittää molempia esittelijöitä heidän työstään ja heidän yhteistyötahdostaan kaikkien poliittisten ryhmien kanssa täällä. Ja sitten toinen asia, tämä liittyy niihin asioihin, jotka olivat äh, hiukan ristiriitaisia, kuten naming and shame nimeäminen ja nolaaminen ja työmme seuranta. Tässä olemme puheenjohtajalta saaneet hyvän kompromissin. Voimme keskustella ryhmissä tästä asiasta ja sitten käyttää esimerkiksi Ekon valiokunnan verotusryhmää hyödyksemme tässä työssä tai sitten ad hoc kokouksia Juren Liben ja Ekon välillä. Ekonin välillä, jotta voisimme tehdä seurantatyötä tässä asiassa. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän työmme ei tulisi päättyä nyt, kun mietinnön saamme valmiiksi. Meidän pitäisi jatkaa seurantaa. On jatkuvasti tapauksia, joita tulee esiin, joita pitäisi käsitellä ja uskoakseni parlamentin pitää olla yhä valpas tässä asiassa ja jatkaa painostusta sekä komission että neuvoston puoleen, kuten sanoin, jotta voisimme nämä puutteet kattaa ja osoittaa Euroopan kansalaisille, että me olemme tosissamme verotusasioissa. Sillä tämähän on jotakin sellaista, mitä Euroopan kansalaiset meiltä odottavat. Kiitoksia. Jeppe. Kiitos Jeppe vielä lyhyet loppukommentit. No, tämä taisi mennä kuitenkin samaan suuntaan, mutta ole hyvä. Ja sitten haluaisin lukea kohdan viisi. Um, thank you so much for your comments. Hyvin lyhyesti ensinnäkin. No, me onnistumme moniin kompromisseihin varjoillistuneen kokouksessa laatimaan ne siis ja kattamaan ne, jotka otettiin täällä esille useimmat niistä. Ja ne ovat poliittisia kompromisseja, mikä on hyvä. Tietysti aina voi sanoa, että voitaisiin lisätä lisää yksityiskohtia kompromisseihin tai antaa lisää suunnitelmia, mutta nämä ovat poliittisia kompromisseja. On hyvä, että ryhmät ovat osa tätä, kuten Moli Vihreistä sanoi, niin on tärkeää, että saamme tässä mietinnön, jolla on vahva enemmistö takanaan. Kansalaiset odottavat tätä meiltä, kun on tutkintavalikunta, että sitten saadaan vahvaa puolet ylittävää rajat tukea tälle, ja sitten kolmanneksi monetkin sanovat, että tätä ei, se ei riitä, koska tulee uusia skandaaleja, uusia paljastuksia, uusia vuotoja, mutta kaikki suosituksemme, niihin tarvitaan jatkotoimia. Sen takia edessämme on työtä, vaikka mandaattimme päättyykin joulukuun kahdeksas, meillä on työtä jatkossakin suositusten osalta. Eli sanoisin tämän vaan e, vielä kerran, että työmme ei nyt pääty vielä nyt syksyllä, vaan työ on vasta alkanut. Kiitos puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Kiitos. Haluaisin tähän k loppuun kiittää esittelijöitä, esittelijää, koordinaattoreita ja kaikkia varjostelijoita, erityisesti niitä kollegoita, jotka ovat olleet täällä osallistuneet työhön. Ja sihteeristö sitten näitä, näitä läsnäolistoja kyllä huomioi, koska aluksi läsnä oli, läsnä oli enemmän ihmisiä kuin lopussa. Ja sitten annan tämän listan ryhmille, jossa vertaillaan näitä läsnäoloja, jotta voidaan katsoa sitten, miten valiokuntiin osallistutaan. Kiitos kaikille osallisille. Sitten sitten kohta kuusi. Muut asiat. Kollega Patricia Suulin saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Predsedujoči, hvala eh, za besedo. Eh, zelo bom eh, kratka, se pa navezujem na vaše uvodne. Paljon kiitoksia. Minä puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin liittyä teidän johtantopuheenvuoroonne. Panama odbora. Kun totesitte, että yhdessä kokouksista lokakuussa – Englannin tulkkausjärjestelyn kanssa on myös ongelmia. Saksa OK. Thank you. Da boste obravnavali ugotavljanje zlorab v slovenskem eh, bančnem sistemu. Eli kun te sanoitte, että mm, olisimme edinneet Slovenian pankkijärjestelmän väärinkäytösten tunnistamiseen haluaisin teille kertoa, että meidän tutkimusvaliokuntanne, siis Slovenian parlamentin tutkimus, tutkintavaliokunta, on kokoontunut syyskuun puolivälissä ja tuossa kokouksessa se valmisteli mietinnön liittyen vastuuseen Slovenian pankkijärjestelmässä ja siihen liittyvissä rahanpesutapauksissa. Eli Novia Ljubljanska pankki on tehnyt mahdolliseksi sen, että britti kansalainen, joka on iranilaista syntyperää kahden vuoden ajan, teki tilisiirtoja Iraniin, Venäjään ja muissa kolmansissa maissa sijaitseville tileille. Nämä rahat hän on Nova Ljubljanska Pankin tilille sitten palauttanut ja sieltä ne on siirretty erittäin monille eri tileille ympäri maailman. Tämä pankki on se pankki, joka on ollut kansalaisten huomion kohteena. Niin Azerbaidžanista ja Sloveniasta pidetään kuuleminen marraskuun kolmannella viikolla. Ja pyydän, että sitä jätetään sitten asiakirjoituta voidaan valmistella. Ja sitten sihteerissä tarkastellaan näitä asioita, mutta sitten tuo kuuleminen pidettäisiin 22. marraskuuta. No, pitää vielä tarkistaa, saadaanko tulkkaus ja salikäyttöön. Mutta siis 22. marraskuuta, ennen kuin mandaattimme päättyy, haluamme järjestää julkisen kuulemisen aiheesta Slovenia ja Azerbaidžan. Se on tämän päivän aamun päätelmät olleet. Mainitsin sen alussa mainitsematta päivämäärää ja kollega olisi hienoa, jos te voisitte nämä asiakirjat esitellä ei vain puheenjohtajalle ja sihteeristö, vaan myös koordinaattoreille ja esittelijöille. Voisitteko lähettää ne sitten heille? Sopiko? Selvä. Ok. Kiitoksia. Näin ollen. Tätä käsitellään myös julkisesti niin kuin pyysitte. Selvä. Kiitoksia. Sitten tulen kohtaan seitsemän seuraavat kokoukset, kuten alussa sanottiin. No jos nyt kaikki menee hyvin eikä tule mitään tiistaihin mennessä, niin sitten keskiviikkoilta päivänä äänestetään kello 15.30 sanoo puheenjohtaja. Sen sitten kompromisseista ja tarkistuksista, jotta työmme saadaan päätöksiä, mitä tähän mietintöön. Mietintö ja liittyy sitten ryhmien käsiteltäväksi. Sitten me vielä kuulemiseen ja sitten koordinaattorin kokous 22. päivä ja sitten ryhmät sitten saavat pohtia näitä poliittisia suosituksia, niin kuin tänä aamuna keskusteltiin koordinaattorin kanssa ja päätettiin. Ja sitten ryhmät sitten täysistunnossa, täysistunnon aikana joulukuussa vievät asiaa eteenpäin. Kiitos kaikille, kiitos sihteeristölle, edustaja herra Korvan, joka nämä äänestysluettelot laati. Hänellä on vielä paljon työtä kuin edessään huomiseen mennessä hän pitää tehdä töitä, päivät ja yöt. No, kiitos työstä, kiitos tulkeille. Ja näin ollen tämä kokous päättyy virallisesti. Kiitos.